Prossima seduta si terrà domani. Jatkamme huomenna 27. helmikuuta 8.30 kello 14 asti. Esityslista on varmasti verkkosivulla julkaistu. Keskeytämme istunnon.